Okay, colleagues, good afternoon and welcome to this. No niin, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän ähm, lyhyen äh, kehitysvaliokunnan kokoukseen. Meillä on vain yksi asia esityslistalla, mutta meidän täytyy se kuitenkin hyväksyä. Esityslista on teille jaettu. Voimmeko sen hyväksyä? Kiitoksia. Voimmeko nyt mennä esityslistan kohtaan kaksi, joka on ainoa asia esityslistallamme, mutta erittäin tärkeä sellainen. Siinä käsitellään kotonuun sopimuksen tulevaisuutta ja keskustelemme otsikkoon kohti uutta kumppanuutta Euroopan unionin sekä Afrikan, Karibian ja Tyynemeren maiden välillä vuoden 2020 jälkeen. Tulemme keskustelemaan komission jäsen Neven Mimitskan kanssa mm, tällaisesta tausta-asiakirjasta, jonka komissio ja unionin korkea edustajat ovat yhdessä laatineet. Jos ette ole vielä olleet täällä valiokunnassa kovin kauan, niin sitten kerron teille vähän taustatietoja kotonuun sopimuksesta. Eh, Euroopan unionin ja AKT-maiden kumppanuus eh, alkoi Lomen yleissopimuksesta vuonna 1975 ja näitä Lomen yleissopimuksia on ollut useampia ja sitten uusi äh, kumppanuussopimus allekirjoitettiin ja tämä kotonun kumppanuussopimus päättyy vuonna 2020. Sen päätavoite on köyhyyden vähentäminen, kestävä kehitys ja AKT-maiden äh, integrointi maailmantalouteen ja sillä on kattava puitteisto, joka sisältää kaupan, taloudellisen yhteistyön, poliittisen vuoropuhelun ihmisoikeuksista, demokraattista periaatteista ja hyvistä hallintotavoista. Meillä on ollut siis kotonuusopimus 15 vuoden ajan ja viiden vuoden kuluttua se päättyy ja aloitamme nyt keskustelut siitä, pitäisikö me ylläpitää tämä sopimus, pitäisikö se korvata haluammeko pitää kiinni tästä sopimuksesta. Ja olen erittäin iloinen siitä, että komission jäsen Mimitsa on täällä tänään. Hän esittelee meille komission tausta-asiakirjan, joka julkaistiin viime eh, viikolla. Maailmahan on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana eh, sen jälkeen, kun tämä sopimus allekirjoittiin. Kauppasopimukset ovat muuttanut. Meillä ei ole maailmanlaajuista kauppasopimusta. Nyt meillä on yhä enemmän alueellisia sopimuksia ympäri maailmaa. Meillä on uudenlainen kehitysagenda, josta sovittiin New Yorkissa juuri kolme viikkoa sitten, joten olisi mielenkiintoista mm, kuulla teiltä millaisina näette eh, tulevaisuuden kehityksen ja miten kotonuun sopimus sopii tuohon kehityspolitiikan tulevaisuuteen. Anna nyt eh, komission jäsenelle puheenvuoron ja sitten jäsenet voivat kommentoida. Olkaa hyvä. Ja minun olisi pitänyt tietenkin myöskin toivottaa tervetulleeksi eh, DEFCO-pääosaston pääjohtajan. Hän on täällä tänään, koska tämä on niin tärkeä aihe, hyvät kollegat. Kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen todella iloinen saadessani olla tänään täällä keskustellakseni teidän kanssanne yhdestä tärkeimmistä strategisista asiakirjoista, joita tulevina vuosina aiomme käsitellä. Ja tämä on sellainen asia, meidän pitäisi vastata siihen, miten muokkaamme suhteitamme näihin 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtion, valtioihin. Tämä on todella ainutlaatuinen perusta. Se luo perustan EUn ja 79 maan välisille suhteille eri maanosien välille. Kyse on tärkeästä kumppanuudesta. Ja nyt tämä asia herättääkin todella kriittisiä strategisia kysymyksiä. Tässä on paljon panoksena. Panokset ovat suuria ja siksi meidän täytyykin ensinnäkin miettiä, mitkä tällä hetkellä ovat EUn edut ja tavoitteet maailmanlaatuisesti katsottuna ja miten voidaan saada nämä AKT-valtiot tämän yhteistyön avulla paremmin mukaan maailmanlaajuisiksi toimijoiksi, kun otetaan huomioon tämä muuttunut tilanne. Lokakuun kuudentena Euroopan komissio ja ulkoasioiden ja korkea edustaja julkaisi kuulemisasiakirjan EUn ja AKT-valtioiden suhteiden tulevaisuudesta. Kuulemista käy, on, käydään maailmanlaajuisesti kaikkien näiden maiden taholla ja se kestää vuoden loppuun asti. Todella suuret odotukset on eri sidosryhmiltä. Ja tässä haluamme avoimesti viedä menettelyä eteenpäin. Haluamme, että kuuleminen järjestetään mahdollisimman laajasti ja tässä yhteisessä kuulemisasiakirjassa on 43 erilaista kysymystä. Kuuleminen on kaksivaiheinen. Seuraavassa ja seuraavia vaiheita komissio aikookin hyvin tarkasti seurata. Selitän nämä sitten vähän myöhemmin tarkemmin. Tässä halutaan nyt arvioida 50 vuoden aikaista kokemusta kotonun sopimuksen toteuttamisessa. Halutaan arvioida, ovat, onko tavoitteet saavutettu, jos ei ole, niin miksi ollaanko oltu liian kunnianhimoisia, tai sitten halutaan katsella, millä aloilla on onnistuttu hyvin ja millaiset ovat olleet hyvät mekanismit tämän sopimuksen toteuttamisessa. Me odotamme myöskin kommentteja, ehdotuksia, jotta voimme sitten muodostaa tulevan strategiamme, miten voisimme tehostaa työtämme tulevaisuudessa – mihin asioihin kumppanuudessa pitäisi jatkossa keskittyä? Pitäisikö sopimus avata myös muille maille? Pitäisikö, mm, niin ne pitää edelleenkin tarkkailija-asemassa? Ja onko tämä AKT-valtioiden luoma kehys se paras taho nyt tarttua näihin muuttuneisiin olosuhteisiin? Mitä vaihtoehtoja mahdollisesti on? on hyvin paljon erilaisia kokemu- kysymyksiä siitä, miten on onnistuttu menneisyydessä ja miten pitäisi toimia jatkossa. Me odotamme, että saamme todella monelta taholta maailmanlaajuisesti suuren määrän vastauksia ja sitten niiden pohjalta huolellisesti laadimme ehdotuksemme. Julkisen kuulemisen aikana Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto käy myös sisäistä keskustelua. Muun muassa kaikkien AKT-valtioiden lähetystöjen päälliköt osallistuvat keskusteluun kumppanuuden tulevaisuudesta ja tätä keskustelua käydään myös näissä maissa kansallisesti. tämä tärkeä palaute myös sitten auttaa meitä analysoimaan tilannetta. Haluaisin korostaa, että tässä vaiheessa Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto eivät puolla jotain tiettyä vaihtoehtoa, vaan suhtaudumme tähän hyvin avoimesti. Me katsomme tarkasti, mitä vaihtoehtoa voisimme sitten jatkossa tukea, ja juuri tämän kuulemisen avulla voimme ehdotuksia laatia on tiettyjä asioita, joita ei voida jättää huomioimatta. Kumppanuus AKT-valtioiden kanssa on kestänyt jo yli 50 vuotta. AKT-valtioiden tämä kumppanuus luotiin vuonna 1975. Ja joidenkin maiden kanssa kumppanuus aloitettiin silloin, kun EU e perustettiin 58. Ja äh, suurin osa näistä, tai EU ja nämä maat edustavat yhdessä enemmistöä YK-valtioista. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka on otettava huomioon. Tällaista vastaavaa sopimusta ei ole muualla kansainvälisesti nähtävissä, ja se käsittää todella monia erilaisia asioita. Tärkeimpänä tavoitteena kaikissa on köyhyyden vähentäminen maailman köyhimmissä maissa. Ja nyt sen jälkeen, kun sopimus allekirjoitettiin, tilanne on muuttunut hyvin paljon. Ensinnäkin EUn jäsenmäärä on lähes kaksinkertaistunut ja myöskään tilanne muissa maissa ei ole samanlainen. Lisäksi AKT-valtioiden tilanne on muuttunut ja tätä muutosta on analysoitava todella tarkasti. Kun vertaillaan etuja, ei saa unohtaa sitä, että joissakin jäsenvaltioissa BK tai tulot henkeä kohden ovat matalammat kuin joissakin AKT-valtioissa. Ja Jotkut tärkeät tavoitteet ovat edelleen siellä ykkössijalla ja joitakin uusia tavoitteita on tullut lisäksi. Ympäristö, siirtolaisuuskysymys, ilmastonmuutos, terrorismin torjunta, rauha ja vakaus ovat yhteisiä tavoitteita molemmille osapuolille. Lisäksi kauppa-asiat ja investointi, kauppa kauppatuki ovat myös hyvin tärkeitä tekijöitä. Näitä kaikkia asioita on käsiteltävä yhdessä. On tiettyjä asioita, joissa EUn pitää puhua yhdellä äänellä. EUn ja AKT-valtioiden ulkopuolella myös muissa kaupan ja kehityksen kumppaneimaissa tilanne on muuttunut ja samanaikaisesti ollaan muodostamassa rinnakkaisia kumppanuussuhteita ja meidän pitää siksi myös huomioida se, miten alueellisesti kumppanuuksia rakennetaan tulevina vuosina. Ja meidän pitäisi enemminkin vahvistaa kuin heikentää rooliamme tulevaisuudessa. 2030 tavoite, kehitystavoitteet ja muut pitäisi ottaa huomioon, kun politiikkaamme luomme. Ne pitäisi myös huomioida kansainvälisissä sitoumuksissamme. Ne pitäisi huomioida koko tämän prosessin ajan kaikissa keskusteluissamme. Joustavuus ja erilaiset välineet ovat myös tärkeä asia kotonun sopimuksen merkitys ja siihen tehtävien muutosten ratifiointi kesti hyvin pitkään ja kentällä käytiin myös keskustelua niistä. Meidän täytyy huomioida tämäkin ja haluankin tehdä yhden asian selväksi. Tässä tarkistusprosessissa pitäisi myös nähdä, mitkä, millaisia heikkouksia työskentelytavassamme on ollut. Ja nyt viittaan EUn toimielimiin, yhteisiin toimielimiin ja työhön kumppaneidemme kanssa. Meidän pitäisi myös katsoa, miten kumppanit ovat onnistuneet ja miten ne ovat ajaneet yhteisiä tavoitteitamme. Muuten emme voi ottaa opiksi menneestä. Meidän pitäisi todella tarkastella tehokkuutta Sitten muutama sananen tulevista vaiheista. Tämä kuulemisasiakirja on nyt vain ensimmäinen virallinen asiakirja, joka käynnistää tämän suuren tarkistusmenettelyn. Euroopan parlamentin kanssa tullaan tekemään paljon yhteistyötä erilaisissa yhteyksissä tulevan vuoden aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tämän kuulemisen perus perusteella keskustellaan kotonun sopimuksen 15 ensimmäisestä vuodesta. Katsotaan tämän sopimuksen eri osien onnistumista ja keskustellaan niistä kuulemisen perusteella. Myös tilastotietoa on sitten saatavilla. Toisessa vaiheessa tehdään vaikutusten arviointi ja sitten vertaillaan näitä eri vaihtoehtoja, joita jatkossa ehdotamme. Kuulemisen tarkoitus on myös voida luoda erilaisia skenaarioita ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Myöhemmin komissio ja korkea edustaja myös laativat yhteisen julkilausuman strategioista, jotka aiomme toteuttaa. Kuten huomaatte, Euroopan parlamentilla on monia tilaisuuksia osallistua työhön ja tehdä kanssamme yhteistyötä. Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto totta kai ottavat myös huomioon neuvoston ja jäsenvaltioiden kannat niin, että kannat ovat yhteneväisiä. Ja minä lupaan tulla puhumaan tästä asiasta tänne niin usein kuin vain toivotte. Kiitos oikein paljon huomiostanne ja nyt kuulisin mielelläni teidän reaktioitanne. Erityisesti minua kiinnostaisi tietää, eh, mikä teidän mielestänne on suurin haaste tässä prosessissa, jota yhdessä rakennamme. Haluan toistaa, haluamme yhdessä tehdä tästä maailmasta paremman paikan kaikille, erityisesti niille, jotka eniten kärsivät. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia, että tulitte tänne tässä prosessin alkuvaiheessa ja annoit tällaisen alkusysäyksen, koska meidän täytyy todella pohtia tätä pitkään, että varmistaisimme, että tuleva kumppanuus olisi oikeanlainen. Tämä on yksi valiokuntamme pääprioriteeteista tämän tulevan vuoden aikana ja mahdollisesti myös sitä seuraavan vuoden aikana koska tämä ensimmäinen kuuleminen on varsin lyhyt, vain kuusi viikkoa, kahdeksan viikkoa vuoden loppuun asti parlamentti ehkä ihan niin nopeasti voi reagoida, mutta viemme tämän koordinaattoreillemme ja sitten vastaamme. Ennen kuin annan puheenvuoroja, niin voisitteko kertoa meille, tiedättekö ollenkaan milloin komissiolta saadaan tiedonanto vuonna 2016 vuoden aikana? Yeah, so anyway, we, we... Kyllä niin, että voimme sitten valmistella omaa työtämme tarvitsemme aikatauluun, koska ensin on arvio, sitten vaikutusten arviointi, tulette esittelemään erilaisia vaihtoehtoja, niin kyllä. Ehkäpä kun palaatte, voitte eh, kertoa tästä eh, enemmän. Siis teillä on eh, vaikutusten arviointi eri skenaarioista ja sitten tiedonannossa varmaankin Äh, tehdään päätös siitä, että mitä komissio oikeastaan haluaa. Eli ensin äh, keskustella eri vaihtoehdoista ja sen tulee komission ehdotus, niinhän te yleensä toimitte. No niin, meillä on useampia puheenvuoropyyntöjä. Davos Tiers EPPstä. Thank you, Madam Chair, and thank you to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän esitteli tämän kuulemisasiakirjan, joka on hyvin avoin ja suorasanainen, se esittelee eri vaihtoehdot ja äh, esittää oikeita kysymyksiä kotonuun sopimuksen tulevaisuudesta. Ensinnäkin äh, minusta tuntuu, että 2030 äh, agenda on se oikea puitteisto, joka on otettava huomioon, kun keskustellaan kotonun tulevaisuudessa ja, tai ja tässä meillä nyt on uusia tavoitteita, jotka eivät olleet osana vuosituhannen kehitystavoitteita, mutta osana nyt tätä uutta agendaa, esimerkiksi tämä DG16, jotka löytyivät siis jo kotonuun poliittisesta vuoropuhelusta, mutta niitä pitäisi jotenkin vahvistaa tulevaisuudesta, kun puhumme rauhasta ja turvallisuudesta, puhumme hyvästä hallinnosta, niin tämä ulottuvuus on asia, jonka parlamentin tutkimus tunnisti kun tutkittiin korruptiota ja kehitystä. Huomattiin, että AKT-valtiot eivät käyttäneet kaikkia välineitä, joita me käytimme naapurispolitiikassa tai laajentumispolitiikassamme. Ja tässä kävi ilmi, että no ei näitä ehkä sellaisena voi kopioida, mutta ainakin osa näistä kokemuksista voitaisiin käyttää myös AKT-maissa. Ja on ää, kyllä äh, hieno yhteensattuma, että komission jäsen oli äh, kovasti mukana esimerkiksi Kroatian äh, liittymisneuvottelussa ja hän hyvin tietää, mitkä olivat määräykset 23 luvussa oikeusvaltiosta ja oikeuslaitoksen uudistamisesta. Sitten vuoropuhelu siirtolaisuudessa on nyt tietenkin hyvin ajankohtainen aihe ja se tulee varmasti meitä seuraamaan seuraavan vuosikymmenen ajan joten keskustelu äh, ihmissalakuljetuksesta, palauttamisesta, mm, nämä ovat asioita, joita haluaisimme äh, vahvistaa tulevaisuudessa. Sitten tämä toimielimellinen kysymys Minulla ei nyt ole vielä näkemystä tässä vaiheessa. Kyllä olen tietoinen eri vaihtoehdoista. Yksinkertaisin oli se, että pidetään kiinni AKTstä, mutta että olisi jonkinlaista eriyttämistä, otettaisiin huomioon eri tilanne Afrikassa, Tyynellä merellä ja Karibialla. Mutta meidän pitää myös ehkä esittää kysymyksiä poliittista tahdosta. Voin puhua vain tämän parlamentaarisesta puolesta. Meillä olisi tarkoitus olla tällainen parlamentaarinen yhteiskokous joulukuussa. Me emme vieläkään tiedä paikkaa esimerkiksi. Tämä on logistinen kysymys, mutta se myös kuvastaa sitä, kuinka paljon poliittista kiinnostusta ja halua on asiaan liittyen. Ja eivät myöskään ole järjestäneet parlamentaisia yhteiskokouksia omissa maissaan jo kovinkaan pitkään aikaan. Ehm, ja sitten lopuksi eh, tämä eh, kysymys, jota ei varmaan olekaan esitetty ensimmäistä kertaa, jossa eh, joka liittyy Euroopan kehitysrahastoon ja siihen, että se on EUn budjetin ulkopuolella. Ja mitä näkemyksiä tästä on? Te olette tietoisia siitä, että parlamentin näkökulmasta ideaalitilanne olisi se, että se olisi budjetissa. Tämän kysymyksen haluaisin vain nostaa esiin jatkokeskusteluja varten. Kiitoksia. Tietenkin meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä valtuuskunnan kollegojen kanssa Enrico Guerrero ja sitten Ignacio. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos komissaari Mimichalle siitä, että tulitte tänne valiokuntaan ja kertomaan meille tästä kuulemisprosessista. Se on nyt tällä hetkellä komission käsissä, mutta te myös informoitte meille tulevista vaiheista. Miten tätä prosessia tullaan seuraamaan, mikä on sille jatkoa ja missä määrin parlamentti ja komissi voivat puuttua asioiden kulkuun kussakin vaiheessa – prosessista itsestään, kun kuulemisesta haluaisin kommentoida kolmea asiaa. Olisiko mahdollista, että parlamentin jäsenet, jotka olemme vielä aika kaukana tästä kotonuusopimuksen tarkistamisesta, neljä vuotta ja risat ennen kuin tämä tarkistus tulee ajankohtaiseksi. Mutta jotkut voisivat ajatella, että silloin he eivät enää ole parlamentin jäseniä, kun tähän toimeen ryhdytään. Ja jollakin tapaa pitäisi, tai siis ehkä he sama, tässä pikkuhiljaa menettävät kiinnostustaan koko asiaan. Mutta kuitenkin meillä on tänä vuonna huippukokouksia. Ne, ne liittyvät kestävään kehitykseen, ja kehityksen rahoitukseen ja niin edespäin. Kaikki tämä osoittaa, että huippukokoukset ja muutokset tarkistusta ajatellen edellyttävät pitkäaikaista valmistautumista etukäteen. Ja mielestäni on ihan varmaa, että onnistumisen takamiseksi meidän pitää ryhtyä nyt tekemään jo työtä ajatellen vuotta 2020. Ja toinen kommentti liittyy tähän itse kuulemismenettelyyn. Tänä vuonna on pidetty paljon suuria kokouksia, huipputason kokouksia, kuulemistilaisuuksia. Myös humanitaarinen huippukokous pidetään ensi vuonna ja siihenkin on liittynyt laajoja useita kuulemistilaisuuksia. Myös viime viikolla käytiin Genevessä yksi viimeisistä kokonaisvaltaista kuulemiskonferensseista. Ja äh, tässä on ne suuret muutokset, jotka ovat tapahtuneet eri yhteiskunnissa, ja tämä liittyy myös kotonuuhun että on noussut esille kansalaisyhteiskunta, kansalaisyhteiskunnat, yhteistyöjärjestöt, kehitysyhteistyöjärjestöt ovat nähneet päivänvalon ihmisoikeuspuolustajat, hyvän hallinnon puolesta puhujat. Kaikki tämä on uutta, kaikki tämä on muutosta. Nämä ovat kumppaneita, jotka ovat uusia nyt tällä areenalla, kun me ajattelemme hallituksia, jotka, esit- jotka tulevat eri alueilta ja ovat erityyppisiä. Totta kai se on hyvä, että kuulemistilaisuuksia on ja niitä järjestetään ja että niitä järjestetään nimenomaan kansalaisyhteiskunnan puitteissa, jos näin voi asian ilmaista, myöskin jäsenvaltioiden puitteissa, niin kuin komissaari itse tässä juuri vastikään sanoi Ehkä olisi kuitenkin aihetta miettiä, josko olisi hyvä järjestää jonkun tyyppistä yhteistä kuulemista maille, toimielimille, AKT-toimielimille yhdessä EUn kanssa. E, ehkä olisi hyvä, että olisi tehdä arvio siitä, miten viimeiset 15 vuotta ovat kuluneet. Olemmeko me selviytyneet haasteista? Mitä haluamme tulevaisuudelta? Ettei tästä tulisi vain yksinkertaisesti kaksi erillään toimivaa toimia EU yhtäältä ja AKT-maat toisaalta, vaan että voisimme todellakin nähdä, missä ovat meidän yhtenevät pisteet ja lähteä siitä kehittämään asiaa eteenpäin. Mielestäni tässä on yksi kohta, johon komission jäsen viittasi. Minusta se on varsin tärkeä ja se tulee olemaan vieläkin tärkeämpi vuonna 2020. Miten me paikannamme, miten me miellämme AKT-EU-sopimuksen koko siinä alueellisen sopimusten yhteisössä, jota me yritämme nyt tällä hetkellä vahvistaa, kun on kyse kauppasopimuksesta esimerkiksi Tyynemeren alueiden kanssa. Siihen on, siihen on aivan uuni tuore, se on ratifiointiprosessissa viimeisessä vaiheessa. E, jos pääseekö EU-sopuun Kiinan kanssa, TTIP on neuvotteluvaiheessa, kaikki tämä voi muuttaa tilannetta ja koko rakennelmaa, kun ajattelemme kauppasuhteita, jotka muuttuvat ja kehittyvät. Miten me sitten miellämme tulevaisuudessa ne maat, jotka voivat olla kumppaneita eri alueellisissa suhteissa? Esimerkiksi jotkut maat voivat allekirjoittaa tämän Tyynemeren, kauppasopimu- Tyynemeren alueen kauppasopimuksen ja samalla myös kotonuusopimuksen ja näin loppujen lopuksi löytävät yhteneväisiä pisteitä ja että vastakkainasettelu saattaisi vähentyä. Omaan kokemukseni myötä voin sanoa tässä yhteisestä parlamentaarisesta yleiskokouksesta, niin mikä ehkä nyt on ollut ongelmallisinta viimeisen 15 vuoden aikana? Ne ovat olleet kaupalliset ja taloudelliset sopimukset, EPA, niin sanotut EPA-sopimukset, eli kumppanuussopimukset. Sopimukset. Tämä on ihan klassinen esimerkki jota meidän täytyisi tarkastella, kun keskustelemme tästä asiasta ja keskittää keskustelumme siihen. On aivan selvää, että tämä työ liittyy myös niihin suuriin siirtolaisvirtoihin, joita näemme näinä päivänä. Ne eivät varmastikaan vähene, jos me emme puutu maahanmuuton juuri syihin. Tämä on suuri haasteemme sekä kun katsomme työtä AKT-maiden kanssa vuoden 2020 jälkeen, että vuosituhannen kehitystavoitteiden yhteydessä ja niissä keskusteluissa, joita olemme täällä valiokunnassa käyneet. Kiitoksia, moi Sponga. Merci, monsieur le commissaire. Kiitos, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin esittää kysymyksen itselle hyvin tärkeästä kysymyksestä. Nimittäin nämä merentakaiset maat ja alueet, ne tarvitsevat tätä omaa asemaansa. Nythän tässä mennään vuoteen 2020 asti. Niitä, niitä asemaa ohjaa tällaisen eri, tällaiset erityispuitteet ja nyt kiitän teitä. Kyse on tällaisesta tekstistä, joka laadittiin vuonna 2014. Haluaisin tietää, että aiotteko ehdottaa jonkinlaista erityistä rahoitusvälinettä takaisille maille ja alueille, tällaista eräänlaista kehitysrahastoa, niin kuin AKT-valtioille on olemassa, se olisi tällainen erityinen väline pienille meren takaisille maille ja alueille. Haluaisin tietää, aiotteko ehdottaa näille maille erityistä rahoitusvälinettä, sellaista välinettä, joka sisällytettäisiin unionin talousarvioon ja josta myöskin Euroopan parlamentin jäsenet voisivat täällä keskustella. Kiitos. Mm, thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Maria Arena. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin kuulemisesta, jota ehdotatte. On todella tärkeää, että voimme laajentaa ja avata, kuunnella, kuulla lisää sitä, mitä tapahtuu esimerkiksi afrikkalaisten kumppaneiden luona. Minä olen erittäin kiitollinen tästä. Viime viikolla meillä oli keskustelu Trade kauppapääosaston edustajien kanssa. Ja mielestäni meidän pitäisi myös saada informaatiota myös siitä, mitä te saatte tästä tilaisuudesta irti, miten me voisimme jatkossa jatkaa yhteistyötä taloudellisten kumppanuussopimusten kanssa. Te tiedätte, että monenkeskiset prosessit maailmankaperustossa on pysäytetty, koska Etelä-maita ei kuultu tarpeeksi näissä suurissa monenkeskisissä sopimusneuvotteluissa, nimenomaan kun on kyse taloudesta. Minkä vastauksen, joka maailmankauppajärjestön tähän pysähtymiseen. Se sanoi, että kahdenväliset sopimukset ovat syynä, koska niissä ei oteta huomioon tarpeeksi etelän maita. Tällä hetkellä ne otetaan TTIP-sopimuksesta, transatlanttisesta sopimuksesta. Se tulee vaikuttamaan Afrikkaan, eikä koskaan ole otettu tarpeeksi huomioon sitä, mitä voisi tapahtua Afrikan maissa tässä transatlanttisen sopimuksen puitteissa. Minä vetoan tässä komission, että te komission jäsen, kun olette vastuussa kehityksessä, voisitte vähän saada kollegoja kuuntelemaan herkemmällä korvalla ne, jotka ovat vastuussa kauppa-asiasta nimenomaan, että olisi enemmän yhtenevästä johdonmukaista politiikkaa EU-politiikassa, jos mitäkin annetaan ystäältä niin ja tästä pois toisaalta. Nimenomaan silloin, kun on kyse näistä talouskumppanuussopimuksista, tänään puhutaan paljon vastavuoraisuudesta Afrikan maiden kanssa, kun katsotaan Äh, luettelua kaikista köyhimmistä maista, niin 36 maata, äh, niin siellä on 26 sopimusta, jotka ovat näiden taloudellisten sopimusten kohteen, ne ovat maailman kaikista köyhimpiä maita. On pyydetty vastavuoroisuutta. Kuin tänä päivänä voisi sanoa, että he olisivat samalla tasolla kuin me, kehityksen tasolla. En usko, että näin todellakaan on asianlaita. Meidän pitää todellakin jatkaa sitä, että teemme eroja, miten me taloudellisesti lähestymme näitä eri tason maita. Teillä on mahdollisuus nyt toimia, te voitte viedä hyvin eteenpäin kehitystä kollegojen keskuudessa, keskuudessa, jotka ovat kaupan asiantuntijoita, miten kauppa ja kehitys voivat olla hyvä paris yhdessä viedä asioita eteenpäin, eikä että toinen tapahtuu toisen kustannuksella. Toisekseen, jos puhutaan taloudellisista kumppanusopimuksista, te kun, tai siis kun puhut, ne useimmiten vain hajoittavat toimintaa alueella, kun taas kotonussa, puhutaan taloudellisesta ja alueellisesta integraatiosta. Miten me voimme harjoit, eteenpäin viedä taloudellista yhdentymistä eikä hajoittaa silloin, kun on kyse nimenomaan taloudellisista kumppanuussopimuksista. Ja vielä lopuksi, e, jos puhutaan ihmisoikeuksista, kestävä kehitys kappaleena, ka- yksilöiden oikeuskappale ei ole olemassa, näitä ei löydä tai hyvin vähän löytyy näistä taloudellisista kumppanuussopimuksista. Toivon, että ottaisitte tämän niin kuin pyhivaellusmatkalle sauvaksi, jolla te kopautatte kaikkien tahojen ovia ja sanotte, että miten voimme paremmin puolustaa näitä seikkoja taloudellista kumppanuussopimuksia. Aina, aina tämän pitäisi olla mukana tässä vastavuoroisuuden teemassa. Viime viikolla olimme DG Trading kanssa keskusteluissa, jossa sanottiin, että tullimaksuja perutaan, eli ne poistettaisiin kokonaan. Mm, afrikkalaisten valtioiden budjetissa nämä merkitsevät huomattavan suurta summaa, joiden avulla voidaan investoida julkiseen politiikkaan. Sehän tiedätte, että meille sanotaan usein, että tullilaitoksessa ja tullimuodollisuuksessa on paljon korruptiota. No se nyt on tosiasia, mutta tässä olisi nyt iso asia voitettavana, jos me haluamme tätä yleistä budjettia, julkisen talouden budjettia näissä kehitysvaiheissa parantaa, mutta meille sanotaan usein DG Tradeista, että älkää nyt huolestuko, ei, ei meidän eurooppalaisten taholta ole suunniteltu mitään korvausta, vaan markkinat huolehtivat näistä korvauksista. No, jotkut uskovat, että markkinat hoitavat kaiken aina. En minä usko, että markkinat hoitavat ja ratkaisivat aina kaiken, mutta jos ne olisivat jo näin tehneet, ehkä meillä olisi pidempiä aikavälin. Ehkä silloin olisi voitu tehdä korjausliikkeitä, esimerkiksi hinnat olisivat laskeneet joillekin Afrikan maille, mutta en usko, että lyhyellä aikavälillä voidaan korjata asioita, ei ainakaan markkinoiden avulla. Meillä pitäisi olla korvausprosessia, jotka antavat näille Afrikan maille keinoja todellakin korjata tämä tilanne, jos tullimatkut maksut poistetaan. Viimeinen asia liittyy ihmisoikeuksiin, kotonun sopimuksesta puhutaan paljon, niin ihmisoikeuksista, inhimillistä oikeuksista, pitäisikö meillä olla kokonainen artiklassa tämä 96, jossa puhutaan ihmisoikeuksien loukkaamisesta, mitä prosessia voitaisiin korjata kotonusopimuksen tarkistusprosessissa. Italialainen kollega puhui tästä aikeen, kun puhutaan hallinnosta, niin ei pitäisi puhua ainoastaan, vaan hallitusten harjoittamasta hallinnosta. Totta kai hallituksella on velvollisuus hallinnoida hyvin, mutta se vastuu kuuluu myös monikansallisille yrityksille hallinnoida hyvin, kun te puhutte monikansallisista, jotka yhä riistävät näiden maiden luonnonvaroja ja resursseja. Niiden toimintaa ei voida mitenkään jäljittää, miten ne riistävät ja ryöstävät näitä maita, niin hyvä hallinto voisi odottaa näiltäkin taholta. Kotonun sopimuksessa me voisimme omata suurempaa vastuuta, vaatia suurempaa vastuuta monikansallisilta yrityksiltä, koska usein on kaikista köyhimmistä maista, kun on kyse BKTstä, joita hyödynnetään. Ja silloin meillä pitäisi olla kotonuun sopimuksen avulla hyvät verkostot toimia, lisätä tätä humanitaarisuutta vähän enemmän kauppaa. Kiitos. Ähm. Kiitos. Charles Görens ja sitten se silkienke. Äh. Kiitos puheenjohtaja. AKT-valtioissa on Britannian, Ranskan, Saksan, Portugalin entisiä siirtomaita pääasiassa. Ja itse asiassa kokonaisuudessaan se on tällainen Euro- Euroopan unionin oma Commonwealth-alue. Ja me olemme kaikki saaneet melko paljon kokemusta tällaisesta puitteistosta. Tätä ei kuitenkaan ole kovinkaan hyvin hoidettu Joko me saamme sopimuksen aikaiseksi ennen 2020 vuotta tai sitten emme. No, jos emme onnistu, niin mitä sitten tapahtuu? Vuoden 2019 lopulla sitten neuvoteltaisiin jonkinlaisesta pöytäkirjasta, jotta voidaan käyttää Euroopan kehitysrahastoa, koska kaikkia rahoja ei varmastikaan ole käytetty vuoteen, vuoden 2019 loppuun mennessä. Toiseksi sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat sitoutuneet tiettyyn rahoituksen tasoon, ehkä 0,5 tai 0,6 vuoteen 2030 asti, kun tavoitteena on 0,7 prosenttia. Ehkäpä nämä valtiot sitten eivät rahoitakaan enää tätä kehitysrahastoa. Mitä sitten tapahtuu? Jos tilanne ei juurikaan muutu, niin ajaudumme sellaiseen asiaan, että budjettikysymykset aina vievät voiton ja todellakaan ei päästä yli prosenttiin EUn talousarviosta. Jos prosentti, tästä yhdestä prosentista otetaan pois Euroopan kehitysrahasto, siis jos ei enää ole tätä Euroopan kehitysrahastoa ollenkaan, niin miten sitten nämä maksut maksetaan? Komissio hän on ollut tällaisena virastona, joka on hallinnoinut Euroopan kehitysrahastoa. Mutta sitten jos kehitysrahastoa ei enää ole, niin rahat eivät kuljekaan automaattisesti Brysselin kautta ja ei ole ollenkaan varmaa, että voidaanko nämä rahat, jotka aikaisemmin käytettiin Euroopan kehitysrahaston kautta, että voitaisiinko nämä summat sisällyttää unionin talousarvioon. Ei ole ollenkaan varmaa, että näin kävisi. Ja jos tähän yhteen prosenttiin päästään eikä päästä sen yli, niin mitä sitten tehdään? Jos, ja, jos jäsenvaltiot pitävät nykyisen rahoitustasonsa, niin sitten se tehdään kansallisten talousarvioiden kautta, koska siellähän on valtioita, jotka maksavat paljon ja valtioita, jotka maksavat vähän Euroopan kehitysrahaston. Kysehän on vapaaehtoisista maksusuorituksista. Ja tämä kaikki liittyy tietysti unionin kehityspolitiikkaan. Mutta ehkä komissiolla ei sitten olisikaan käytettävissään kuin puolet siitä rahasta, jota se nykyään Afrikalle maksaa tai tämän kehitysvälineen kautta maksaa. Eli silloinhan me toimisimme juuri päinvastoin verrattuna siihen, mitä, mikä olisi suositeltava. Eli pitäisi paremmin yhteensovittaa unionin ja jäsenvaltioiden politiikat. Ja sitten tilanne olisikin se, että komissiolla olisi puolet vähemmän rahaa käytössään ja jäsenvaltiot hoitaisivat ohjelmasuunnittelunsa kansallisesti. Tämä on yksi skenaario, joka ei todellakaan vie mihinkään ja ei ainakaan edistä millään tavalla yhteensovittamista tai politiikkojen johdonmukaisuutta. Se on erittäin katastrofaalinen skenaario. No entä sitten tämä talousarvion sisällyttäminen? Miten voitaisiin budjetoinnilla säilyttää vähintään eh, nykyinen eh, taso, että komissio voi jatkaa työstä? työskentelyään. Jos tämä ei onnistu, niin sitten on melko lailla ongelmia odotettavissa AKT-valtioissa, erityisesti Keski-Afrikassa. Nämä ovat melko hankalia skenaarioita. Ideaaliskenaario olisi se, että neuvotellaan uusi sopimus ja hoidetaan se niin, että jäsenvaltioiden täytyy velvoittavasti säilyttää oma rahoitusosuutensa vähintään samalla tasolla vuonna 2020 ja sen jälkeen. Kyllähän nyt kaikki täällä näkee, mitä tapahtuu. Kaikki tietävät, miten EUn maksusäännöt oikein menevät. Ja siksi pitäisikin antaa jonkinnäköistä ennakoitavuutta. Ja sitten lisäksi se, mitä asetetaan etusijalle, mitä, millaisia vastauksia annetaan, kun tilanne muuttuu. Siellä on uusia toimijoita, kuten Kiina ja Intia, jotka ovat hyvin voimakkaasti siellä läsnä, joilla on uusia ehdotuksia. Ja nyt sitten kun otetaan huomioon se, että täytyy ottaa, tai siis kun täytyy ottaa huomioon se, että tämä sopimus umpeutuu 2020 ja sen jälkeen on uusi tilanne. Nythän on ainakin 12 maata, jotka taloudellisesti ovat menestyneet ja paremmin ja varmaankin uusia tällaisia menestyjä tulee, mutta samanaikaisesti taloudelliset erot, epätasa-arvo kasvaa suuresti. Afrikassa tämä voi olla sellainen ongelma, johon voitaisiin vastata niin, että nämä kehitystavoitteet, kestävän kehityksen tavoitteet toteutetaan järkevällä tavalla. Ja sitten tietyt säännöt tai saavutukset, jotka ovat hyvin tärkeitä. Kotonuun sopimuksessa on määräyksiä, jotka jopa rohkaisevat välttämään poliittista vuoropuhelua kansainvälisesti. Tätä, tämä koskee kaikkia AKT-valtioiden AKT-valtioita. Niiden on pakko neuvotella kanssamme, mutta on muitakin vaihtoehtoja, muitakin määräyksiä. Minä kannatan melko lailla ehdottomasti monenvälisyyttä. Ja jos me todella haluamme EU:ssa sitä edistää, niin me tarvitsemme tasavertaista kumppanuutta, kuten alussa viittasin tähän tietynlaiseen EUn Commonwealth-alueeseen, niin jos me jollakin tavalla saisimme uudelleen elvytettyä tai dynaamistettua maailmanlaajuisesti tätä kauppaa, niin nämä 80 AKT-valtiota plus melkein 30 EUn valtiota. Se tekee yhteensä melkein 110 maata ja tällaisella joukolla maita olisi melko lailla painoarvoa kaikenlaisissa neuvotteluissa, joita monenvallisesti käydään ja tällöin todella voitaisiin sitä painoarvoa myös hyödyntää suhteet AKT-valtioihin kotonuusopimus plussan tai jonkun vastaavan ansiosta loisivat ihan automaattisesti sellaisen painoarvon, jota voisimme yhdessä hyödyntää maailmanlaajuisilla näyttämöillä. Meillä on niin paljon yhteisiä piirteitä ja siksi olisikin melko harmillista, jos nyt annettaisiin tämän, tai unohdettaisiin tämä käytäntö ja tämä sopimus kokonaan. Ja meillä on myös parlamenttina oikeus puhua näistä asioista ja ainakin tiedon vaihto, hyvien käytäntöjen vaihto pitäisi myös AKT-valtioiden kollegoita hieman houkutella tekemään juuri tietojenvaihtoja ja muuta ja ottamaan kansalaisyhteiskunta mukaan. Ja kotonun sopimuksen määräyksessä tähän viitataankin. Ja tämä on ainut kansainvälinen sopimus, jossa tavallaan molempien osapuolten taholta kannatetaan kansalaisyhteiskunnan osallistamista ja mielestäni se on molempien puoliskojen etu, että tätä myös jatkossa kannatetaan. Kiitos. Kiitoksia Charles Görans juuri muistutti meitä siitä, että e, ihmiset ovat puhuneet AKTn EUn yhteistä parlamentaarista edustajan kokouksesta, sen edustajan heikkeuksista ja osittain heikkoudet johtuvat parlamenteista kumppanuusmaissamme, mutta joskus tämän edustajan kokouksen avulla voimme auttaa näitä kumppanuusmaitamme tietämään määrärahoista, äh, joista äh, heillä ei muuten olisi ollut mitään tietoa, eivät olisi tienneet, mihin Euroopan kehitysrahaston määrärahat menevät, ja me olemme onnistuneet valaisemaan siitä. On useita monimutkaisia asioita. Meillä on yhteinen parlamentaarinen edustajan kokous, sitten meillä on yhdysvalt vaihtoehtojen erityinen äh, ulottuvuus. Katsotaan, miten nämä asiat sopivat yhteen. Katsotaan nyt sitten, että äh, saadaanko tämä edes allekirjoitettua. Hillary Clinton juuri vastusti tätä Tyynemeren sopimusta, joten mm, en tiedä saadaanko näitä suuria maailmanlaajuisia sopimuksia edes aikaiseksi. Mutta viime viikolla puhuin erään Tyynemeren valtion suurlähettilään kanssa ja äh, minä ryhdyin sen jälkeen pohtimaan vähän kotonun sopimusta, koska hän sanoi, Eh, puhui EUsta ja EUn suhteista ja siitä, mitä YKssa tapahtuu ja miten se yhdistyy siihen, koska kotonuun jäsenet ovat myös G77 jäseniä, joka on myös nouseva valtablokki maailmassa. Eh, tämä eh, uudenlainen nousema on täysin erilainen. Monet meistä ajattelevat, että AKT ehkä haluaa tätä suhdetta, mutta sekin on kysymys, jota on pohdittava. 20-30 vuotta sitten heillä ei ole paljonkaan valinnanvaraa, mutta nyt niillä on uudenlaisia kumppaneita, jotka haluavat toisenlaisia suhteita heidän kanssaan. Ihmisillä on nyt mahdollisuus valita kumppaninsa valtioilla, kun nämä kolonialismin ajat ovat takana päin. Ehkäpä nämä maat äh, haluavatkin ennemmin suhteita Kiinaan, jotka antavat Eli rahaa en tiedä. Ennen kumppanuus perustui kehitysavulle, nyt kumppanuus voi olla vähän erilaista, ennemminkin strategista kumppanuutta. Maailma muuttuu, on nousevia mm, valtioita, joten me olemme prosessin alussa. Komission en tiedä, millaisia ajatuksia teillä on näistä kysymyksistä, joita kollegat ovat esittäneet. Täällä oli Cecil Kienge, joka on yhteisessä parlamentissa edustajan kokouksessa. Hänen täytyy lähteä toiseen kokoukseen, mutta täällä on monia kollegoita, jotka kanssa voidaan keskustella siitä, miten tuo edustajan kokous voisi toimia paremmin. Louis Michel esimerkiksi, haluamme hänen kanssaan tehdä myös enemmän yhteistyötä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon tästä, sanoisin, innoittavasta alusta kotonuun jälkeisen sopimuksesta äh, pohtimiseen. Kovasti arvostan ensi panostanne tähän keskusteluun, jota nyt käymme tässä varhaisessa vaiheessa ja jota tulemme jatkamaan vuoden loppuun asti. Joten tämänpäiväinenkin keskustelu on tärkeä osa tätä julkista kuulemista. Näin minä sen todellakin näen. Ehkä on liian varhaista antaa kattavia vastauksia, varsinkaan kattavia vastauksia eh, näihin kysymyksiin tai kommentteihin, joita juuri esititte. Mutta en haluaisi rajoittaa eh, vastaustani tähän keskusteluun äh, vain siihen, että sanon, että tämä on varhainen vaihe, että me tarvitsemme aikaa, voidaksemme mennä yksityiskohtiin äh, kuulemisen aikana ja niin poispäin. Haluaisin tarjota teille muutamia äh, ensimmäisiä näkemyksiä, niin erityisesti kun on kyse kotonun sopimuksen tehokkuuden arvioinnista tähän asti. Ensimmäinen ajatukseni oli siis se, että kotonun sopimus on ollut varsin tehokas kahdenvälisellä tasolla suhteessa yksittäisiin maihin ja myöskin ihan tyydyttävä, kun katsotaan vuoropuhelua alueellisten talousyhteisöjen kanssa – ja kotonu on ollut tehdokas myös vuoropuhelussamme Afrikan unionin kanssa ja muiden alueellisten organisaatioiden kanssa, mutta AKT-tasolla oltaisiin voitu tehdä enemmän, jotta olisi voitu hyödyntää koko tämän AKT-maiden ryhmän koko potentiaali. Minulla on mielessäni esimerkiksi se, että AKT-maiden osallistuminen johonkin globaaliin kysymyksiin ja globaaliin neuvotteluihin, esimerkiksi se uusista kestävän kehityksen tavoitteista, niin AKT-maiden osallistuminen ryhmänä on ollut varsin rajallista, joten äh, kotonuun jälkeisen järjestelyn tai sopimuksen kannalta mielestäni olisi tärkeää vahvistaa AKT-maiden globaalia roolia ryhmänä. Kahdenvälisellä ja alueellisella tasolla onnistuimme käymään poliittista vuoropuhelua erityisesti kauppasuhteissa ehkä enemmänkin kuin taloudellisissa kysymyksissä, mm, erityisesti Afrikassa, mutta myöskin Karibialla ja Tyynellä merellä. Se ei muuten olisi ollut mahdollista päästä tuolle tasolle ilman kotonun sopimusta – ilman tuollaista kattavaa, sitovaa oikeudellista sopimusta. Mutta meidän on mentävä eteenpäin. Ensin arvioitava tämä kotonun sopimuksen tehokkuus ja sitten tehtävä arvioita ja mahdollisia skenaarioita siitä, millaiset tulevat suhteet voisivat olla. Minä näen selkeänä suuntana tähän asti tuon mandaatin kirjeen, jonka minä sain komission puheenjohtaja Junckerilta kauden aluksi. Ja tuossa tehtävänantokirjeessä niin minulle sanottiin, että meidän tavoitteenamme on saada aikaan uudistettu sopimus, sopimus pienellä ässällä, uudistettu sopimus, joka loisi uudet puitteet strategiselle kumppanuudelle AKT-maiden kanssa. Joten minulle tämä on varsin selvä suunnannäyttö. näyttö vaikka ehkä tällaisella yhteisellä kuulemisasiakirjalla toimimme vähän liiankin avoimesti, avoimemmin kuin mitä tässä toimeksiantokirjeessäni niin, sanottiin. Mutta yritän saada mahdollisimman paljon panoksia, mielipiteitä, ajatuksia kotonun sopimuksen tulevaisuudesta, enkä haluaisi jotenkin rajoittaa tai suunnata keskustelua tässä vaiheessa vain yhtään suuntaan. Jos kotonun sopimus päättyisi ilman seurausta, se ei olisi minulle vaihtoehto. Se, että ei ole mitään tämän jälkeen, ei mielestäni ole vaihtoehto. Me tulemme tekemään, esittämään monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, mutta tällainen nollavaihtoehto ei mielestäni tule kysymykseen. Samantyyppinen sopimus, jossa olisi päivitetty sisältö, se voisi olla mm, tapa mennä eteenpäin. Tai sitten tällainen poliittinen, kaiken kattava, oikeudellisesti sitova puitteisto, jossa olisi vähän spesifimpejä maantieteellisiä pilareita. Tämäkin olisi vaihtoehto. Toivottavasti tällainenkin vaihtoehto esitetään julkisessa kuulemisessa. Tai sitten, että sopimus allekirjoitetaan muiden kumppanien kanssa, että laajennetaan AKT-kumppanuutta Afrikan eteläosiin ja pohjoisosiin. Nämä valtiothan eivät ole osa tätä, näitä AKT-järjestelyjä tai esimerkiksi Kuuban. Kuuba on AKT-jäsen, mutta ei ole allekirjoittanut kotonuun sopimusta. Eikä ole siis tässä oikeudellisessa puitteistossa mukana, mutta me voimme pohtia ja työstää useita näitä skenaarioita. Haluaisin esittää myös joitakin näkemyksiä eh, niin niistä kysymyksistä, jotka tänään esitettiin tässä ensimmäisessä vaiheessa, nimittäin Euroopan kehitysrahaston ottamiseksi osa, osaksi budjettia. Kyllä komissio on sitoutunut siihen, että Euroopan kehitysrahasto otetaan osaksi budjettia seuraavissa monivuotisissa rahoituspuitteissa vuodesta 2020 eteenpäin ja tietenkin sille, siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia, kun katsotaan millainen vaikutus sillä on, että eh, rahasto otetaan osaksi budjettia. Me tulemme kyllä ehdottamaan tätä seuraavalla rahoituskaudella. Mutta tällä välin haluaisin myös hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tätä eh, kuulemista jotta voisimme myöskin katsoa, millaisia hyötyjä ja millaisia kustannuksia tällä prosessilla on. jotkut tätä budjetisointia puoltavat seikat ovat toimintamme tehokkuus ja avoimuuden lisääntyminen, myöskin Euroopan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden lisääntyminen, kun on kyse Ähm, täytäntöönpanosta ja Euroopan parlamentin demokraattinen valvonta äh, lisääntyy tätä kautta. Mutta meidän täytyy myös huomioida äh, tämän budjettiin viemisen äh, rahoituksellisista vaikutuksista, rahoitukselliset vaikutukset ja edustaja Görens tämän nostikin esiin. Meidän pitäisi keskustella siitä, miten voidaan jotenkin suojata äh, kotonuun sopimussuhteiden rahoitus budjetissa – ja niin, että jäsenvaltioissa erilaisia, äh, erilaiset, äh, krite, erilaiset kriteerit, äh, kun, ne, kun niiden budjettiosuus määritellään verrattuna osuuteen kehitysrahastossa, vaarana on se, että että kokonaissumma olisi sitten alhaisempi kuin nykyinen Euroopan kehitysrahasto, joten meidän täytyy huomioida myös kumppaniemme kielteiset kommentit. He pelkävät, että tämä saattaisi jotenkin heikentää suhteita, joten erilaisia ratkaisuja on katsottava, niitä on tutkittava, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin rahoituksellinen kyky pitää kotonun kumppanuus tärkeällä sijalla kehityspolitiikassamme. Sitten politiikan johdonmukaisuudesta kehityksessä. uusi 2030-agenda on aivan selvää, että tässä johdonmukaisuus on erittäin tärkeä kysymys. Meidän todellakin täytyy varmistaa se, että politiikka on johdonmukaista eri tasoilla, että sisäpolitiikkamme sopii paremmin siihen, että pystymme vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteeseen myös kotimaassamme. Johdonmukaisuus ulkosuhteissamme on tärkeää. Se on osa näiden kehitystavoitteiden saavuttamista. Ja kauppasuhde haasteet ovat myöskin tärkeä osa tätä. Mutta meidän pitäisi myös pohtia vähän enemmän sitä, ovatko kauppasuhteet pelkästään tai, ää, äh, ää, äh, tai erilaiset tullietuusneuvottelut pelkästään lopullinen tavoite kehityspolitiikassamme? Riittääkö se, että meillä olisi uusi suosituimuusmenettely kotonuukumppaneillemme vai pitäisikö meidän ehkä antaa tälle taloudelliselle kumppanuussopimukselle jotenkin äh, laajempi konteksti tai pitäisikö meidän kehittää ehkä äh, sellaisia välineitä, jotka loisivat todellista taloudellista kumppanuutta, koska kauppasuhteiden parantaminen tai ähm, vapauttaminen ei edesauta sitä, että suurin osa kumppaneistamme tarvitsee eh, hyödykkeitä, mm, palveluja, joiden eh, avulla käydä kauppaa. Joten meidän täytyisi jotenkin eh, kehittää taloudellisia suhteitamme niin, että parantaisimme näiden maiden teollista kapasiteettia ja arvoketjuja. Tässäkin yhteydessä tullitariffit ja kotimaan resurssejen väheneminen pitäisi myös yhdistää näihin maailmanlaajuisiin aloitteisiin, parantaa verohallintoa. Uusi 2030 agenda, sen äh, tarkoituksena on äh, todella edistää maailmanlaista verohallintoa. Me Euroopan unionina panostimme tähän. Joku ehkä sanoisi, että me olleet äh, valmiita menemään sille tasolle, että olisimme luoneet jonkun kansainvälisen verojärjestön, mutta Meidän panoksemme on se, että haluamme parantaa äh, maailmanlaajuisen verohallinnon äh, laajuutta ja tehokkuutta. Tämän äh, teimme Addis Abebassa ja vahvistamalla OECDn ponnistelu ja myöskin YK verotuksesta äh, vastaavan komitean äh, toimintaa vahvistamalla ja myöskin omilla ponnisteluillamme saada aikaan avoimempaa ja oikeudenmukaisempaa verotuspolitiikkaa. Me saatamme todella vaikuttaa siihen, että äh, veronkiertoa ja veropohjan rapautumista äh, torjutaan samoin kuin laittomia rahavirtoja. Haluaisin myös sanoa muutaman sanan suhteistamme ähm, meren takaisiin maihin ja alueisiin. Niin, tämä erityinen äh, rahoitusväline näille Siitä jo keskusteltiin monivuotisten äh, rahoituspuitteiden yhteydessä käytyissä keskusteluissa. Puhuttiin tällaisen erityisen rahoitusvälineen eduista ja haitoista kun puhuttiin näistä nykyisistä rahoituspuitteista. Mutta tämä on vielä hyvin tärkeä kysymys ja olen samaa mieltä siitä, että sitä on tarkasteltava vuoden 2020 jälkeistä rahoituspuitteiden yhteydessä. Komissio on valmis käymään rakentavaa eh, keskustelua eh, näiden maiden erityisestä rahoitusvälineestä. Tähän mennessä olemme onnistuneet varaamaan noin 365 miljoonaa eh, euroa mm, näille meren takaisille alueille ja maille. Mm, tämä on lisäystä edelliseen rahoitusnäkymiin verrattuna ja toivoisin todellakin, että tämä summa säilyisi äh, sekä määrällisesti että myös ähm, sitoutumisemme tukea näiden maiden ja alueiden strategioita ja tavoitteita säilyisi. Joten tärkeää on nyt käydä keskustelua vuoden 2020 jälkeisestä äh, äh, rahoitusvälineestä, ähm, mutta tätä vuoropuhelua voitaisiin käydä sen jälkeen, kun 11 äh, kehitysrahaston ohjelmointikauti on, on saatu päätökseen. Nyt olemme sopineet summista ja nyt käydään keskustelua konkreettisista ohjelmista ja hankkeista alueellisella ja kahdenvälisellä tasolla. Että kun tämä ohjelmointi on saatu päätökseen joskus vuonna 2016, niin sitten olisin valmis keskustelemaan eh, ja kuulemaan avoimesti eh, näkemyksiä siitä, miten voitaisiin luoda erityinen rahoitusväline näille maille ja alueille. Toivotan tervetulleeksi sen, että DV on niin sitoutunut eh, tähän kotonuun jälkisen puitteiston kehittämiseen. Minä olen yrittänyt kuvailla teille nämä vaiheet, julkinen kuuleminen, päätökset mahdollista eri vaihtoehdoista, näiden eri vaihtoehdojen vaikutusten arvioinnit ja sitten tiedonanto, joka kertoisi ehdotuksemme neuvotteluja varten AKT-maiden kanssa. Odotamme myös, että AKT-kumppanit äh, esittävät ehdotuksensa äh, kotonun sopimuksen jälkeiselle aikakaudelle, ähm, joten parhaassa tapauksessa vuoden 2016 lopussa voimme saada tiedonannon jo aikaiseksi jos vain vaikutusten arvioinnit menevät niin nopeasti ja laadukkaasti kuin niiden pitäisi mennä. Mutta viimeistään kuitenkin vuoden 2017 alussa meidän pitäisi saada tämä tiedonanto ja sitten voimme keskustella siitä ja päättää siitä, parlamentissa ja neuvostossa, jotta olemme hyvin ajoissa valmiita kotonuun jälkeisestä aikakaudesta käytäviin neuvotteluihin. Bang on time at five o'clock. Kiitos oikein paljon. Nyt kello onkin jo viisi. Tämä on luonnollisesti hyvin tärkeä asia ja nämä monet kommentit on otettava huomioon, mutta tänään saimme käynnistettyä oikein tehokkaasti tämän työn. Kiitos komission jäsenelle. Seuraava koko, kokouksemme on 9. marraskuuta kello kolme ja sitten 10. marraskuuta aamupäivällä ja iltapäivällä. Kiitos.